Buenas tardes, Hyvää iltapäivää, kollegat. Jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja on saatavana. Kukaan ei ole ilmoittanut, että haluaisi käyttää asiasta puheenvuoron. Näin ollen voimme katsoa kyseisen istunnon pöytäkirjan hyväksytyksi. Ensimmäinen kohta esityslistalla on suullinen kysymys neuvostolle